to the wrong thing. Okay, so dear colleagues, uh, I think we should start with our... Arvon kollegat, aloitetaan työpajan ko- tai tämä kokous. Tervetuloa lounastauon jälkeen. Hienoa. Arvon kollegat, arvoisat kansallisten parlamenttien jäsenet, tervetuloa tähän lyhyen kokoukseen tai työpajan. Tämä on hyvin tärkeä. Siinä keskitytään ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn ja tämä on aihealue, joka ei nyt ole aina mielessämme. Tämä on hyvin tärkeää puhua siitä. Tämä seminaarin tavoitteena on tuoda yhteen päättäjiä kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentista. Me siis keskustelemme siitä, miten maahanmuuttokriisi vaikuttaa ihmiskauppariskiin, ja mitä se tarkoittaa turvallisuustilanteen kannalta eri valtioissa ja mitä ehkäisyjärjestelmiä voidaan laatia ja miten voidaan avustaa uhreja. Viimeisimmän komission kertomuksen mukaan, jossa käsiteltiin siis edistymistä ihmiskaupan torjunnassa vuodelta 2016. Tämän kertomuksen mukaan on siis voimakasta näyttöä siitä, että maahanmuuttokriisiä ovat käyttäneet hyväksi rikosver- rikollisverkostot, jotka ovat mukana ihmiskauppatoiminnassa. Tämähän kohdistuu kaikkien haavoittuvaisimpiin ihmisiin, erityisesti naisiin ja lapsiin. Ja kun katson tätä kertomusta, niin näen luvun. Tässä kertomuksessa puhutaan 15 846 ihmiskaupan uhrista yhden vuoden aikana 2013 vuodesta vuoteen 2014 ja puhutaan sitten myös seksuaalista hyväksikäytöstä, työnvoiman hyväksikäytöstä ja muuta elinkauppaa esiintyy. Tämä on suuri vaara monelle pakolaiselle. Ja on hienoa toivottaa tervetulleeksi lämpimästi kollegamme, ihmiskaupan torjunnan koordinaattori Rova Zoi Sakeliadu. Tervetuloa. Ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, No tiedätte, että mitä sanoin jotakin säännöistä. Tunnette säännöt. Herra Moraes kertoi ne teille jo ensimmäisen keskustelun aikana. Eli käytämme tätä hänen kaavaansa puheenvuorontaan kahdelle kansallisen parlamentin jäsenelle ja sitten yhdelle Euroopan parlamentin jäsenelle vuorotellen ja puheaika. No meillä taitaa sitä tarpeeksi. Sellainen hyvä nyrkisääntö. Kaikki kansallisista parlamenteista saavat ja myös Euroopan Varmetin jäsenet saavat kaksi minuuttia puheaikaa. Kyllä. Ja nyt annan puheenvuoron teille. Saatte hieman enemmän aikaa, 15 minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää lämpimästi Euroopan parlamenttia tästä eh, hienosta kutsusta. Olen Zoe Sakaliadu ja edustan EUn ihmiskaupan vastaisen toimiston koordinaattoria. Tämä on uusi mandaatti, joka luotiin noin vuonna 2011, jolla on yleisvastuu tarjota strategista poliittista orientoitumista EUn ihmiskaupan vastaisessa politiikassa. Ihmiskauppa on vakava perusoikeusrikkomus samalla – se on rajoja uhka, järjestetyn rikollisuuden rajoja muoto, jota kysyntä ja suuret tulot vievät eteenpäin. Kuten edustaja Ernst aikaisemmin jo mainitsi, ensimmäisen kertomuksen mukaan, joka komissio julkaisi vuodesta 2013-2014, meillä on noin 16 000 ihmiskaupan uhria rekisteröityneenä. Se merkitsee sitä, että nämä ovat niitä uhreja, jotka jollain tavalla tai toisella olivat yhteydessä viranomaisiin. Meillä on hyvät syyt uskoa, että uhrien määrä EU:ssa on huomattavasti korkeampi ja olemme täysin tietoisia siitä, että tilastomme eivät aina kykene kattamaan kaikkia niitä, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhriksi varsinkaan tämänhetkisessä maahanmuuttoyhteydessä. Mielenkiintoista on myös se, että haluaisin mainita teille sen, että tilastojen mukaisesti 65 prosenttia rekisteröityistä uhreista ovat EU-kansalaisia. Niin tässä suhteessa haluaisin korostaa teille sitä, että ihmiskauppa on ollut olemassa jo ennen maahanmuuttokriisiä ja se on olemassa myös sen jälkeen, kun kriisistä on päästy. Tosiasia on se, että tämänhetkinen maahanmuuttotilanne ja pakolaistilanne tilanne lisää ihmisten haavoittuvuutta. Palaamme tähän myöhemmin. Jotta teillä olisi laajempi kuva tilanteesta, kaiken laajemmalle levinnyt muoto hyväksikäyttöä on seksuaalisen hyväksikäyttötarkoituksessa tehty ihmiskauppa, jossa suuri osa uhreista on naisia ja tyttöjä. Sen jälkeen 21 prosenttia rekisteröidyistä on käytetty hyväksi työtilanteessa ja tässä taas pojat ja miehet ovat enemmistönä. 12 prosenttia muita, kuten esimerkiksi ihmiskauppa, jotta voitaisiin tehdä elinkauppaa tai voitaisiin harjoittaa rikollista toimintaa ja niin poispäin. Ei ole sunkaan liioiteltua todeta, että Euroopan unioni on asettanut juridisen puitteiston. Se ei ole pelkästään kattava vaan se on myös uhrikeskeinen. Ihmiskaupan välinen direktiivi on ensimmäinen väline ja ensimmäinen sellainen, joka hyväksyttiin rikoslainsäädännössä Lissabonin sopimuksen hyväksynnän jälkeen ja tämä parlamentti on tukenut voimakkaasti meitä tässä suhteessa ja haluaisin huomauttaa, että olemme asiasta kovin kiitollisia. Tämä direktiivi luo siis puitteet. Kyseessä on väline, joka määrittelee yhteisesti rikoksen, tarjoaa yhteiset rangaistukset. Se on sukupuoli suuntautunut, ottaa huomioon lapset ja uhrit. Erityisesti viime joulukuussa julkaisimme ensimmäisen transponointikertomuksen ja näin sopimusten valvojana Euroopan komissio on tarkistanut, missä määrin jäsenvaltiot ovat transponoineet direktiiviä. Ilahtuneena voin todeta, että kaikki jäsenvaltiot ovat komissiolle ilmoittaneet täydestä transponoinnista, ja nyt jäämme odottamaan sen oikeaa täytäntöönpanoa. Olemme myös kahdenvälisissä suhteissa hallituksi tässä mielessä. Meillä on edelleen myös sellaisia alueita, joissa tarvitaan lisäponnistuksia riippumatta, ja haluaisin korostaa näistä, näitä ponnistuksia, joita EU 28 jäsenvaltiota ovat jo tehneet Alueet, joissa tarvitaan lisätyötä, ovat spesifit lapsisuojelumenettelyt. Me tarvitsemme lisäsäännöksiä, jotka johtavat siihen, että voidaan arvioida lasten ikä, uhrien suojelu ennen ja rikosoikeudellisten menettelyiden jälkeen, oikeusavun saanti, korvaukset uhreille, periaate siitä, että uhreja ei rangaista rikoksista, joita heidät pakotettiin tekemään ihmiskaupan yhteydessä. Ja menettelytyöiden avulla tuetaan perheitä, siis uhrien perheitä. EUn ihmiskaupan vastainen strategia on tulemassa päätöksensä ja nyt olemme kehittelemässä vuoden 2017 jälkeistä puitteistoa. Ihmisoikeuskauppa liittyy myös sellaisenaan moniin muihin Euroopan unionin politiikan aloihin, kuten esimerkiksi globaalin turvallisuusstrategiaan tai meidän maahanmuutto-ohjelmaamme tai turvallisuusohjelmaamme. Ihmiskauppa on myös ollut keskustelujen kohteena äskettäisessä Valettan kokouksessa, jossa se luetteloitiin yhtenä etusijalla olevana asiana – ja työstämme myös sen ulkoista ulottuvuutta, jotta EUn ulkopuoliset maat voivat rakentaa kapasiteettia tässä suhteessa. Kuten mainitsin aiemmin, me olemme saaneet nähdä, että ihmiskauppa tekee ihmisistä yhä haavoittavampia näille häikäilemättömille ihmiskauppaverkostoille – ONDC omassa kertomuksessa, joka julkaistiin kaksi kuukautta sitten, huomioi, että monet ihmiskauppaväylät seurailevat maahanmuuttoväyliä maahantulijoiden määrässä, jotka koskevat siis yksin matkustavia alaikäisiä, on kasvussa. Mainitsin teille tilastoja, joita meillä on Italiasta, ja ne osoittavat aivan selvästi, mikä tämä ongelman taso on. IOM ja UNICEFin mukaan pelkästään jo vuonna 2014-2015 Italiassa on ollut 300 prosentin kasvu nigerialaisten uhrien määrässä, jotka siis saapuvat siihen niin, että noin puolet näistä ihmisistä ovat yksin matkustavia alaikäisiä. Varsinkin IOM Italiassa arvioi, että 80 prosenttia nigerialaisnaisista, jotka matkustavat Eurooppaan, ovat ihmiskaupan uhreja. Varsinkin seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Tässä on uusi suuntaus. Ihmiskaupan uhrit tulevat Euroopan rannoille Libyan kautta Italiaan ja samalla edelleen on nähtävissä aika paljon tällaista perinteistä ihmiskauppaa, reittiä käytettävän. Ihmiskauppat käyttävät myös lentokoneita ja keskivälimeren reittiä. Ihmiskauppaa vievät eteenpäin erilaiset tekijät, kuten vaikkapa äh, hyöty ja kysyntä. Niistä useat eivät liity sinänsä maahanmuuttoon, mutta samalla on nähtävissä se, että ihmisten epätoivo maahanmuuttajien epätoivo ovat asioita, joita ö, ihmiskauppaajat voivat käyttää heitä petkuttaakseen ja pakottaakseen heitä ihmiskauppaan. Saamme myös kuulla Europolilta sitä, että ihmiskauppaajat väärinkäyttävät jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmiä yhä enenevässä määrin. Järjestelmät, joiden tarkoitus oli palvella niitä, jotka pakenevat konflikteja, niitä käytetään nyt ihmiskaupan kauppaajien toimesta jotta he voisivat näin saada laillisen pohjan uhriensa ähm, oleskelulle ja mahdollistaa heidän liikkumisensa EUn sisällä. On tärkeää korostaa myös sitä, että yhteisen eurooppalaisen äh, turvapaikkajärjestelmän sisällä ihmiskaupan uhreja kohdellaan erityisen haavoittuvana luokkana tämänhetkisessä asiayhteydessä, kun puhutaan yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tarkistuksesta – näitä uureja pidetään erityisenä luokkana, jolla on erityistarpeet ja se otetaan huomioon vastaanotto-olosuhteissa. menettelyissä, jotka heihin kohdistuvat, ja Dublin 3-asetuksessa, jossa pitää ehdottomasti ehdotuksen mukaisesti huomioida varsinkin lapset silloin, kun pyritään arvioimaan heidän etunsa ja ne vaarat ja riskit, jotka liittyvät ihmiskauppaan. Tässä mielessä se, mitä nähdään, on, että ihmiskauppa voidaan todellakin liittää turvapaikkajärjestelmään ja eurooppalainen turvapaikan tukivirasto on viemässä päätökseen erityistä työvälinettä, jonka avulla voidaan tunnistaa ja käsitellä turvapaikkamenettelyn yhteydessä ihmiskaupan uhreja. Tässä on kyseessä väline, jota, joka on kaksivaiheinen, jota voidaan käyt, etäkäyttää, mutta samalla se sisältää myös erilaisia konkreettisia koulutuksia. Sitten meillä on internetpohjainen koulutusväline EASolta, jonka avulla tunnistetaan ne henkilöt, joilla on erityistarpeita ja ihmiskauppa on sielläkin aivan oikein sisällytettynä. Frontex tämän lisäksi on myös tuottanut käsikirjoja ja riskiprofiileita, joiden avulla sitten koulutetaan eturintamassa olevia virkamiehiä, joilla on myös juridinen velvollisuus kouluttautua ja tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa potentiaalit mahdolliset ihmiskaupan uhrit. Kaikki tämä tieto on muuten saatavilla horisontaalisessa komission internetsivustossa, joka käsittelee ihmiskauppaa, jossa kaikki oikeustapauskäytännöt, muut työvälineet ja taustatiedot ovat saatavilla. Vuonna 2017 kehitysprosessissa myös käsitellään Schengenin informaatiojärjestelmää. Tässähän tosiasia on se, että lapset hyvin usein katoavat ja on vaikea tunnistaa näitä lapsia. Ja tässä mielessä kun tarkastellaan SIS-järjestelmää, niin Schengenin tietojärjestelmää, niin meillä on uusi työkalu, joka sisällytetään siihen, jonka avulla selkeä luokittelu joko kadonneen henkilön kohdallaan voi sisältää viittauksia yksimatkama alaikäiseen tai huolenaiheisiin, jotka liittyvät ihmiskauppaan. Tämä ottaa käyttöön vuoden 2017 aikana. Tässä haluaisin myös todeta, että kaikki tämä on äärimmäisen tärkeää, mutta kaikki tapahtuu liian myöhään. Identifikaatiovälineen tunnistusvälineet, koulutus, erilaiset mekanismit, kaikki tulevat käyttöön vasta sitten, kun uhrit ovat muodostuneet uhreiksi. Liian myöhäistä siis heille. Siksi meistä on äärimmäisen tärkeää nyt keskittyä myös ennaltaehkäisyyn. Ja tiedämme, haluan kiinnittää huomioon seuraavaan, että ihmiskauppa on äärimmäisen tuottoisa rikollisuuden muoto. Me sanomme, että sitä myös kysyntäkin, siihen kysyntäkin vaikuttaa. Joku on pyytänyt näiden uhrien palveluita, mutta astronomiset, aivan valtavat hyödyt tulevat itse salakuljettajille – 24,4 miljardia euroa on komission arvio siitä, kuinka paljon tuottoa saadaan. 23,5 miljardia on pelkästään, jos seksuaalisen hyväksikäyttötarkoituksessa tehdyn ihmiskaupan tuotto. Tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä jos me haluamme ehkäistä rikoksen, niin meidän täytyy nimenomaan kohdistaa toimintamme näihin tuottoihin meidän täytyy tehdä rikoksesta korkean riskin rikos. Houkutellaan ihmiskauppaajat anteeksi, hyökkäämme ihmiskauppaajien, ihmiskauppaajien kimppuun siellä, missä heidän tuotonsa ovat kaikkein korkeimmat, eli nämä hyödyt, jotka tulevat <clears throat> ihmiskaupasta. Myös taloudemme laillisella puolella tämä täytyy ottaa huomioon. Laillinen puoli pitää ottaa huomioon. Meillä täytyy olla laillisia toimintatapoja elinkeinoelämässämme, joka, jotka toimivat tällä alalla. Ajatellaanpa esimerkiksi tarjontaketjuja ja yksittäisten kuluttajien vastuuta. Ja tässä haluan korostaa sitä, että EUn ihmiskauppadirektiivi sisältää myös ennaltaehkäisyä. Se luo juridisen velvollisuuden jäsenvaltioille että nämä, siitä, että nämä äh, varmistavat sen, että kysyntä vähenee. Tämä on siis osa tätä kertomusta, jonka otin teille esille ja me saamme nähdä, että jäsenvaltiot ovat mukana koulutuksessa, että uhrit tunnistetaan helposti, mutta emme ole vakuuttuneita siitä, että millä tavalla voimme vähentää muuten ennaltaehkäisyä, lisätä ennaltaehkäisyä muuten. Lisäksi menettelyt, jotka johtavat siihen, että kriminalisoidaan ihmiskaupan uhrien hyväksikäyttö silloin, kun se on tietoista. Ajatellaanpa joku toinen rikollisuuden ala, jos joku, jossa joku tietoisesti hyväksikäyttää toista ihmistä ja hän ei joutuisi oikeuden kynsiin. Se, mitä olemme saaneet nähdä direktiivin puitteissa, komissionahan olemme joutuneet esittämään parlamentille ja neuvostolle tämän kertomuksen, joka koskee olemassa olevaa kansallista lainsäädäntöä siitä, joka kriminalisoi ne, jotka käyttävät ihmiskaupan uhreiden tarjoamaa palvelua. Saimme nähdä, että tämän kymmenellä jäsenvaltiolla tähän mennessä on voimassa lainsäädäntöä, joka määrittelee rikolliseksi teoksi kaiken tyyppisen hyväksikäytön silloin, kun se kohdistuu ihmiskaupan uhreihin. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska saamme nähdä, että tällainen erilainen juridinen kohtelu ei estä meitä ei auta meitä estämään rikoksia. Kysymys on erilaisista juridisista käytännöistä, jotka johtavat siihen, että ihmiskauppa menestyy. Ihmiskauppaajat ovat erittäin näppäriä hyödyntämään erilaisia porsanreikiä tai lainsäädäntöeroavaisuuksia EU joka puolella. saimme nähdä, että ne vaikuttavat nimenomaan haitallisesti. Meidän tulee katsoa, mitkä vaihtoehdot ovat. Jos meillä EU-tasolla ei ole menettelyitä, joiden avulla voidaan varmistaa se, että henkilöt osataan rikosoikeudellisen vastuuteen, niin millä tavalla me viemme eteenpäin tällaista rankaisemattomuuden kulttuuria? Sitä pitää tutkia. Enemmän mennä yksityiskohtiin. Kertomus on jaettu parlamentin kollegoille ja se on saatavilla internetsivustollamme. Ja siellä on erilaisia toimenpiteitä, jotka ovat käytettävissä. Se, mitä toteamme, on, että on äärimmäisen tärkeää ja kiireellistä käsitellä ennaltaehkäisyosiota sitä, että ihmiskaupassa on kysymys kysynnästä ja siitä, että siinä on kysymys tuotosta. Meistä on tärkeää varmistaa se, että ihmiskaupan uhreja kohdellaan oikeudenomistajina. Ihmisillä on oikeudet, heillä on oikeus saada nämä oikeudet käyttöönsä. Ja samalla meidän täytyy varmistautua siitä, että ne, jotka hyödyntävät ihmisten haavoittuvuutta, se, että ovat eri asemissa, maahanmuuttoreitit, maahanmuuttohankkeet, toiveet paremmasta elämästä, nämä ihmiset tuodaan oikeuden eteen Halukkuutta tehdä enemmän on olemassa ja aika siihen on nyt. Päätän tähän ja olen käytettävissä, niin jos teillä on mahdollisesti kysyttävää tai lisätietoa, jota haluatte esittää näihin viimeisimpiin kertomuksiin, mielelläni vastaan. Kiitos. Thank you very much. For... Kiitoksia kovasti erinomaisesta esityksestä. Ja nyt meillä on riittävästi aikaa varmasti keskustella tästä ja esittää kysymyksiä. Aloitetaan herra Georgios Paliksesta Kreikasta. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καταρχήν θα σας πω εξ αρχής ότι... Kiitos ja hyvää iltapäivää teille kaikille. Ensin haluaisin sanoa, että rajoit rajoitukset ja oikeudelliset kiellot osoittavat, että me yritämme tavallaan aloittaa tuolta toisesta päästä. Te näitte, mitä vuonna 2015 tapahtui Lesboksella. Lesbos nimittäin on se kohta, paikka, mihinkä pakolaiset Euroopassa saapuvat. Me olemme samoin nähneet, mitä Visegrad-maassa on tapahtunut. Me näimme neuvottelut EUn ja Turkin välillä ja siinä me todellakin näimme, mitä tapahtuu. Kreikassa 2015 oli huomattavasti enemmän pakolaisia. Nämä olivat ihmisiä, jotka rekisteröitiin ja sitten he saattoivat matkustaa edelleen julkisilla kulkuvälineillä. Ja tämä luonnollisesti vaikutti taloudellisesti hyvinkin raskaasti näihin alueisiin, jotka näitä pakolaisia vastaanottivat. Oli hyvin paljon äh, ihmisiä, äh, jotka matkustivat edelleen Lesbokselta, mutta hyvin moni joutui myös äh, ihmissalakuljettajien, ihmiskauppiaiden kynsiin. Me voimme yrittää koota nämä ihmiset yhteen, mutta siitä huolimatta nämä turvapaikanhakijat yrittävät päästä eteenpäin Kreikan saarilta. He haluavat jonnekin muualle ja sen vuoksi he joutuvat ihmiskauppiaiden äh, äh, uhreiksi ja he joutuvat myös seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Oikeudellinen puitteisto, sitä on vahvistettu, mutta sillä on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Negatiivisia vaikutuksia on esimerkiksi se, että Kreikan vankiloissa on nyt huomattavasti enemmän vankeja. Ja ne, jotka istuvat nyt vankilassa, ovat hyvin nuoria, he ovat usein ulkomaalaisia ja niin edelleen. Lopuksi haluaisin sanoa vielä seuraavaa. Kreikassa me yritämme tehdä mahdollisimman paljon ja toteuttaa erilaisia toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi, mutta emme vielä ole löytäneet ratkaisua, millä tavalla me voimme tämän ongelman ratkaista ja tehdä samalla jotain taloudellisille ongelmille ja marginalisoitumiselle. Sitten äh, äh, herra Eerola, toivottavasti lausuin tämän oikeasti. Jos en, niin olen pahoillani. Kiitos puheenjohtaja. Aivan riittävän hyvin lausuttu. Äh, avain tähän asian ratkaisemiseen on, on tiedottaminen ja nimenomaan tiedottaminen sinne lähteä josta nämä ihmiset lähtee kohti Eurooppaa. Kuten tuossa edellisessä puheenvuorossa jo sanoin, niin työskentelin aikoinaan niin 12 vuotta näiden turvapaikanhakijoiden kanssa ja silloin jo huomasin, että suurin osa näistä turvapaikanhakijoista ei ole niin sanotusti oikeita pakolaisia, vaan liikkeenä, liikkeellä lähinnä taloudellisin perustein. Koska tämä tulijoiden osaamisen taso on yleensä todella huono, niin meillä ei ole mahdollisuuksia työllistää heitä ja heistä tulee sitten sitä kautta taloudellisia rasitteita. Nämä useat näistä turvapaikanhakijoista on matkansa aikana, kuten kuultiin, niin jääneet velkaa jopa kymmeniä tuhansia euroja näille ihmissalakuljettajille ja, ja ihmiskauppiaille. Ja koska siis näitä työpaikkoja näille henkilöillä ei oikein ole tarjolla, niin ne ajautuu sitten helposti joko rikollisuuteen tai harmaaseen talouteen. Ja tämän, tästä syystä pidänkin sit ensiarvoisen tärkeänä sitä, että EU nyt yhteisesti me kaikki niin aloitettaisiin massiivinen tiedotuskampanja näille lähtöalueille ja pyrittäisiin vaikuttamaan siihen, etteivät nämä ihmiset enää, enää tänne suuntaan lähtisi. Ja tosiaan tiedotettaisiin näistä kaikista vaaroista, mitä liittyy seksuaaliseen hyväksikäyttöön, mitä liittyy orjatyöhön, kaikki tämä ja mi- mitä liittyy yleensä siihen matkaan. Nämä ihmiset, kun ne lähtee, ne eivät tiedä, mihin he lähtevät. Nämä ihmissalakuljettajat, ja ihmiskauppiaat, he valehtelee suorastaan näille ihmisille. He kertoo, että on, on hienot työt ja hyvät olosuhteet ja kaikki odottavat siellä Euroopassa, kun tulette, mutta tosiasia on jotain ihan muuta. Nämä on uhreja nämä ihmiset ja tämä on ainoa keino, miten me heitä voidaan auttaa, on se, että, että massiivista tiedotuskampanjaa sinne lähtöalueille, että eivät lähtisi. Okei, okay. uh, thank you. Kiitos. Seuraavaksi Lord Sule, yhdistynyt kuningaskunta. Kiitos. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja nämä oikeudelliset näkökulmat ovat luonnollisesti tässä tärkeitä myös. Mutta haluaisin palata kuitenkin tähän ongelmaan, joka liittyy yksin matkustaviin lapsiin. House of Lordsissa me teimme raportin näistä lapsista, alaikäisistä lapsista, jotka tulevat ilman huoltajaa. Yksi asia, jonka haluaisin ottaa esiin, kun me kuuntelemme monia ihmisiä, niin eh, yksi asia, mikä tuli selväksi, oli, että myös yksin tulevalla alaikäisellä lapsella oli alusta alkaen tällainen äh, henkilö, joka valvoi häntä niin, että he eivät katoaisi heti. Ja näitä oli kymmeniä tuhansia näitä äh, pakolaislapsia, jotka vain katoavat. meillä ei ole aavistustakaan, mihinkä nämä lapset menevät. Osaa käytetään varmasti äh, seksuaalisiin tarkoituksiin ja muuhun. Tiedän, että äh, muutamissa maissa todellakin on tällainen huoltaja- tai valvojajärjestelmä. Äh, minä puhuin saksalaisen tuomarin kanssa tässä lounastunnilla ja hän sanoi, että Saksassa esimerkiksi on tällainen. Ja jos meillä olisi esimerkiksi Isossa Britanniassakin tällainen, joka seuraisi tätä lasta sitä rekisteröintihetkestä asti, niin meillä olisi mahdollisuus suojella tätä lasta paremmin tällä vaarallisella tiellä, koska muuten lapsille tulee todennäköisesti suuria ongelmia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Minulla on kysymys ja toivomus herra Panisille. Ongelma oli, että tulkkaus ei toiminut. Voisitteko toistaa vielä? Μία διευκρίνηση, γιατί η μετάφραση δεν ήταν σωστή η μεταφορά. Niin, Sen taisi tapahtua väärinkäsitys. 2015 oli vuosi, jonka mainitsin, ja sillä tarkoitin sitä, että ihmiset pystyvät matkustamaan julkisen liikenteen avulla, kuka tahansa EU-ssa. Se oli positiivinen asia. Sen ei ollut tarkoitus, no sillä se tarkoitettiin, että ihmisten liikkuminen ei ollut kovin kallista ja että pystyy ostamaan matkaliikunnan kuten kuka tahansa. Ja toinen asia, sitten puhuttiin taloudellisista aspekteista tässä ja, ja puhuin tässä näistä laillisista reiteistä. Okay, I think, uh, it... Selvä. Se oli tärkeä toistaa. Kiitoksia. Sitten Rova Odeki Luna Virosta. Thank you. Uh, I would like... Kiitoksia. Haluaisin jatkaa siitä, että todetaan, että ihmiskauppaa vie eteenpäin kysyntä. Kyseessä ei ole pelkästään rikonosa yhteiskunnassa, joka hyödyntää ihmiskauppaa, vaan myös täysin laillinen osa työmarkkinoitamme ja talouttamme Euroopassa. Monet taloudelliset maahanmuuttajat, jotka tulevat Euroopan alueelle – käyttävät näitä samoja maahantuloreittejä. Useita heitä hyväksi käyttävät rikolliset. He löytävät myös työpaikkoja teo, elinkeinoelämässämme teollisuudessa. He valmistavat vaatteita, tarjoavat manikyyrejä ihmisille, jopa sellaisillekin, jotka istuvat näissäkin huoneissa. Niin täytyy nähdä, että ihmiskauppa on voitollista niin kauan, kunnes Euroopassamme me vaadimme vaikean, likaisen ja vaarallisen työn lopettamista. Ja niin kauan kuin Euroopassa me emme voi maksaa palkkaa, joka antaisi äh, arvoisensa vastineen tämän tällaisen työntekijälle. Ihmisen vapaa liikkuvuus, joka sinänsä on hyvä käsite, on johtanut myös vapaan palkkojen liikkumisen ja ihmiskauppajat hyödyntävät tätä palkkojen vapaata liikkumutta. mutta voitaisiin tämä kammottava tilanne lopettaa, tilanteessa, jossa ihmiset ovat ansassa. Meidän täytyy toimia taloudellisesti, täytyy vaikuttaa palkkoihin, työehtoihin ja töiden takeisiin kaikkialla Euroopassa, jotta ihmiskauppa lakkautettaisiin. Se merkitsee sitä, että meidän täytyy jälleen kerran tuhota kysyntä kysyntä, joka kohdistuu orja työvoimaan. Thank you very much. Uh, and now... Kiitos seuraavaksi, herra Trycek, Frank Trycek Sloveniasta. Thank you very much. It's possible to... Kiitos. Aion puhua sloveniaksi. Kollega Baltian maista toi esiin hyvin tärkeän asian, nimittäin, että ainoa keino EUn toimia on se, että sitä tulee sosiaalinen unioni, muuten se hajoaa. On tärkeää tässä puhutaan tavallaan kahden, kahdenlaisesta väärinkäytöstä. Ensinnäkin rikollisverkostot, jotka tekevät bisnestä tässä ja esimerkiksi tienaavat kaksi kolmasosaa enemmän kuin BKT, Slovenian BKT. Toisaalta puhumme myös väärinkäytöstä, jota me teemme, kuten aikaisempi puhuja sanoi. Slovenia on pieni maa, mutta hyvin nopeasti tulimme siihen tulokseen, että tämä on myös samanlainen kuin ympäristökysymykset, nimittäin rajat ylittävä kysymys. Ja Slovenialla on hyvin rajallisesti äh, resursseja ja varoja. Sloveniassa kansalaisjärjestöillä on huomattavasti enemmän tietoa kuin poliitikoilla. Ja Sloveniassa tätä äh, tiedonvälitystä pitäisi todellakin hyödyntää. Ison-Britannian kollega otti esiin hyvin käytännöllisen esimerkin tällaisesta valvojasta tai huoltajajärjestelmästä. Me puhumme ihmisten salakuljettamisesta. Jos me haluamme keskeyttää tämän noidankehän, niin silloin pitää murtaa koko tämä ketju. Tämä merkitsee sitä, että tässä tulee ongelmaksi myös tietyt kulttuuriset käytänteet, jotka eivät aina ole hyväksyttäviä. Kuten esimerkiksi alaikäisten asema romaniväestön keskuudessa. Tämä on haaste, johon voidaan vastata vain ja ainoastaan, jos me otamme tällaisen holistisen lähestymistavan. Poliitikkojen täytyy ottaa oppia kansalaisjärjestöiltä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos, kiitos. Nyt äh, kaikki ovat saaneet käyttää puheenvuoroja, jotka sitä halusivat. Kuka nyt haluaa vielä puheenvuoron, meillä on vielä riittävästi aikaa. Voimme, no voitte sitä kysymyksiä asiantuntijaltamme. Nyt on täydellinen mahdollisuus äh, kansallisten parlamenttien edustajilla tehdä näin. Niin, Onko muita kiinnostuneita kysymyksiä, kommentteja? Selvä. Euroopan parlamentin jäsenillä on myös kysymyksiä ensinnäkin. Haluaisimme tietää, mitä on jäsenvaltioiden laita? Mitä mieltä olette tästä ihmiskaupasta, tästä direktiivistä ja sen transponoinnista jäsenvaltiossa, missä on suurimmat puutteet? missä valtioissa tilanne on kutakuinkin ok, missä on eniten edistystä ja missä, missä valtioissa tarvitaan lisää toimia. Ja toiseksi elinkauppa. Tämä on hyvin huono asia. Ja myös Euroopassa mitä tulee elinkauppaan Kosovossa ja muissa maissa – Voisitteko kertoa meille hieman lisää siitä, miten relevanttia se on teidän työssänne ja kolmanneksi? No voin vaan sanoa samaa kuin eräs aikaisempi puhuja täällä tänään, nimittäin tämä työvoiman hyväksikäyttö, millä aloilla tätä tapahtuu ehkä merkittävimmin. Siinäpä kolme kysymystäni. Joten Onko muita kysymyksiä? Siellä olkaa hyvä. Θέλω να ρωτήσω αν μετά το κλείσιμο των συνόρων στη Βαλκανική, αν υπάρχει... Balkanin rajoilla, onko siellä ollut, onko mitattu sitä, kuinka paljon siellä on tätä ihmissalakuljetusta, onko se lisääntynyt? Any other questions? Onko muita kysymyksiä tai kommentteja? huomioita? Ihan mitä vain. Selvä, ei ole. Sitten annan puheenvuoron teille takaisin. Voitte puhua hieman pitempään. Madam Chair, you're giving me the opportunity... puheenjohtaja. Nyt haluaisin antaa lisätietoa, mitä tulee viimeisimpiin löydöksiimme. Aloitan viimeisimmistä suuntauksista. Komissio julkaisi siis toukokuussa 2016 ensimmäisen edistyskertomuksen EU-tasolla. Siinä mitataan no, edistystä, kun ajatellaan ihmiskaupan vastaisia toimia. Ja no, saimme tietoja jäsenvaltioilta ja kansallisyhteiskunnalta ja tämän pohjalta kävimme läpi näitä suuntauksia, analysoimme niitä suoraan lyhyesti sanottuna, huomataan, että ihmiskauppa lasten osalta on lisääntynyt ennen näkemätön konsensus siitä, että on yhä enemmän lapsia ihmiskaupan uhreina. Nähdään uusia hyväksikäytön muotoja, kuten ihmiskauppa, jonka tavoitteena ovat valeavioliitot tai pakkoavioliitot EUn sisällä. Sitten nähdään hyväksikäyt, moninaista hyväksikäyttöä, monisyistä hyväksikäyttöä. On henkilöitä, joilla on kehityshäiriöitä, mieli sairautta heitä hyväksi seksuaalisesti tai taloudellisesti. Toinen suuntaus, jota on huomattu, säätellään ihmiskauppaa työkysymyksissä yhdenemmissä väärin. Naiset kokevat tätä hyväksikäyttöä. Sitten kotityö on ala, josta raportoidaan yhä enemmän. Kyse on alasta, joka on siis, johon on hankala puuttua ja sektorista, joka kohdistuu naisiin pääasiassa EUn sisällä. Ja Useita sektoreita on tunnistettu korkeariskisiksi, kuten esimerkiksi maatalousala, rakennusala, hotelli- ja ravintola-ala, Siihen, näihin aloihin liittyy paljon ihmiskauppailmiöitä. On tärkeää korostaa, että löydöksemme mukaan, tietojemme mukaan Eurostatin mukaan mikään valtio EUn sisältä ei ole immuuni ihmiskaupalle, joten on selvää, että ongelma koskettaa kaikkia ja on selvää, että vaaditaan EU-laajuista vastausta, jos haluamme tämän haasteen ratkaista kattavasti ja järkevästi. Sitten nyt huomataan on, että jäsenvaltiot ovat siirtäneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, mikä on osa heidän velvollisuuttaan. He ovat transponoineet EU-direktiivin kansalliseksi lainsäädännöksi ja tästä julkaisimme kertomuksen viime joulukuussa. Se, mitä huomasimme, jos ajatellaan transponointivaihetta, on että jäsenvaltiot edelleenkin, heidän pitää tehdä enemmän, kun ajatellaan säännöksiä, jotka liittyvät tiettyihin lastensuojelutoimiin. On eri järjestelmät jotka liittyvät muun muassa huoltajuuteen, mutta EU-direktiivi sen myötä jäsenvaltion on velvollisuus varmistaa, että lapsille nimitetään huoltaja tai holhoja. Ja huomattiin myös, että säännökset eivät ole selkeitä, kun ajatellaan lapsuuden käsitettä. Joten ihmiskaupatilanteessa, jos viranomaisilla on syytä uskoa, että henkilö edessään on lapsi, alaikäinen, niin hän pitäisi kohdella tätä henkilöä lapsena. Ja tähän liittyen olettamaan oli ongelmia. Ja sitten nähdään myös esimerkiksi eh, riittämätön määrä säännöksiä, jos ajatellaan uhrille, uhrille maksata korvauksia, heillä on oikeus oikaisukeinoihin ja kompensaatioihin siitä, mistä ovat kärsineet. Lisäksi tarvitsemme lisää tietoa, kun ajatellaan uhrien rankaisemattomuuskysymyksiä. Tämä tarkoittaa, ihmiskauppa lisääntyy myös siten, että tarkoituksena on ryhtyä rikollisin toimintaan. Ja sen tämmössä paljon lapsia tällaisena huumekurireina, muuleina, tai sitten he suorittavat muuta rikoksia. Tämän ihmisen oli pakko suorittaa nämä rikokset tässä ihmiskauppatilanteessa. He eivät ole ne, joiden pitäisi päätyä kaltareiden taakse, vaan ihmiskauppiaiden, jotka ovat pakottaneet heidät näihin rikoksiin. Ja tässä tarvitaan lisää työtä. Lisäksi huomataan, että on mielenkiintoinen säännös direktiivissä, joka laati oikeuden ikään kuin uhrien perheiden avustukseen ja siinä tarvitaan lisätyötä myös. En nyt mene yksityiskohtiin siitä, mikä tilanne on eri valtioissa, sillä tämä ei ollut kertomuksemme tarkoitus. Nyt käymme läpi transponointikertomuksen seuraksi. Ja se kanssa pidämme heiltä lisää tietoa. Ja on sanomattakin selvää, että jos on tarpeen, ja komissio on sitä mieltä, että eu lainsäädäntöä ei ole sovellettu kunnolla, niin sitten tietysti käynnistämme rikkomusmenettelyn perussopimusten mukaan. Mutta nyt olemme vasta tarkasteluvaiheessa. Käymme läpi kansallista lainsäädäntöä, mutta myös sitä, miten lainsäädäntöä sovelletaan. kysytte myös elinkaupasta, elinten poistamisesta kyllä. Se on yksi huomattava suuntaus. Yksi niistä muodoista, josta kuullaan yhä enemmän raportoitavan Meillä ei ole tilastotietoja saatavilla tässä kohtaa. Haluan korostaa tässä, että minä annan teille nyt tilastotietoja, enkä arvioita, enkä mitään paistettuja lukuja, vaan nämä luvut, jotka annan teille, no ne on kirjattu jäsenvaltioissa. Ja tässä on ongelma, joka liittyy myös kysymykseen haavoittuvaisista ihmisistä, esimerkiksi Kreikan kollega kysymyksen tiedot, jotka meillä on, niissä ei pystytä tätä ilmiötä kattamaan täysin. Me kuulemme EU-virastoilta, että kyllä tilanne rajoilla on huonontunut. Mutta vammaisten osalta, että lapset ovat erityisen haavoittuvaisia. Aina ei ole mahdollista saada tämä virallisiin tilastotietoihin, joko maahanmuuttotietoihin tai rikollistietoihin. On tärkeää saada lukuja, tilastoja, se on tärkeää politiikkaamme kannalla, mutta on myös tärkeää korostaa, että meidän pitää tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja parantaa datan keräysjärjestelmä Tässä teemmekin kovasti töitä Eurostatin kanssa, mutta meillä on kaikilla oikeudellinen vastuu varmistaa se, että kysymyksiin puututaan. Tämä nyt on vain vivahde, mutta ihmiskauppa, jonka tarkoituksena on elinten poisto, ja sitten toisaalta ihmiskauppa, puhuja korjaa, ihmiskauppa, eli kauppa mielessä ei ole sama kuin ihmiskauppa, jolla myydään, jota Boston elimet Euroopan neuvostolla on tästä säännökset, joita seuraamme tarkkaan. Ja meillä on hankkeitakin alueilla. Haluamme varmistaa, että teemme yhteistyötä kanssa varmistetaan, että tietojemme keräys tulevaisuudessa ottaa huomioon nämä ilmiöt. Toinen muoto, josta kuullaan, on ihmiskauppan tarkoituksena on laiton adoptointi. Sitten ihmiskaupan tarkoituksena on lasten myyminen. Nämä ovat ihmiskaupan muotoja, johon kuuluu valtavasti no, ei pelkästään talouden sektoreita, vaan Tähän kuuluu myös eri alan toimijoita, ammattilaisia, kun puhutaan elinkaupasta ja ihmiskaupasta, niin ei olisi mahdollista kellekään tehdä näin ilman, että mukana olisi lääkealan toimijoita, ammattilaisia tässä kohtaa. No, tämä mainittiin aikaisemminkin, että tarvitaan kattavaa lähestymistapaa. Tarvitaan moniammattinen lähestymistapa, ihmiskauppa, Tämä ei liity vain laivatoimiston toimintaan, ihmiskauppa liittyy lastensuojeluun, se liittyy poliisin toimintaan, se on rajavalvontakysymys, rajakysymys, se on myös koulutuskysymys, kuten mainittiin oikeinkin, ja myös lääkealan toimet liittyvät tähän voimakkaasti. Sosiaalityöntekijöitäkin tämä koskettaa, tämä koskettaa kaikkia yhteiskunnan osia. Ja tässä kohtaa haluaisin huomata, että jäsenvaltiolla on velvollisuus varmistaa, että jokainen, joka saattaa olla yhteydessä ihmiskaupan uhriin, on koulutettu ymmärtämään ihmiskaupan indikaattoreita, merkkejä. Joskus kuulun, että ihmiskauppa on piltettu ilmiö, eikä sitä näe. Varmasti olette kuulleet usein sanottavan, että no itse asiassa siitä tapahtuu kaduilla, katsokaa ympärillenne. Tässä on kysymys siitä, että varmistetaan se, että No, se mitä sanomme on, että meillä on mielenkiintoiset kehykset, jossa uranto tietyt oikeudet, heillä on oikeus avustukseen, suojeluun, tukeen, mutta jos nämä ihmiset, jos heitä ei tunnisteta sellaiseksi, jos heitä identifioida viranomaisten toimesta ihmiskaupan uhreiksi, ja usein näin käy, jos ajatellaan suuria ihmismassoja, no että ei ole aikaa, olosuhteet eivät ole kunnolliset. Niillä ei saada varmistettua se, että luottamus rakentuu uhreihin, jotta he saataisiin pois tästä ihmiskauppakontekstista ja pitää varmistaa, että heidät se siirretään oikeisiin menettelyihin, jotka ovat relevantteja. No, mennäänpä takaisin vuoteen 2014 15 kun laadimme ensimmäisen EUn raportin, joka käsitteli sitä, miten voidaan tunnistaa ihmiskaupan uhrit turvapaikkamenettelyissä. Euroopan muuttoliikeverkosto on tässä ollut yhteistyössä ja olemme huomanneet, että suurin osa jäsenvaltioista ymmärtää, että saattaa olla yhteyksiä, että turvapaikkamenettelyissä ihmiskaupan uhrit voitaisiin löytää, mutta joskus turvapaikkajärjestelmät eivät välttämättä täysin viesti turvapaikkajärjestelmien kanssa ja tämä aiheuttaa lisätaakkaa kansalliselle viranomaisille, mutta ennen kaikkea myös uhreille, joita ei löydetä, löydetä jotka altistuvat usein vaaroille ja usein he eivät saa niitä palveluja, joita he tarvitsisivat, ottaen huomioon nämä, nämä kohtalot, joita esimerkiksi ovat kärsineet. Joskus he ovat kärsineet jo ennen kuin ovat päässeet Eurooppaan loppuun. On tärkeää muistuttaa, että tilastotietojen mukaan 65 prosenttia rekisteröidyistä uhreista EUn sisällä on EU-kansalaisia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ihmiskauppa, no se tulee EUn ulkopuolelta, mutta tapahtuu myös omissa perheissämme omissa jäsenvaltioissamme. Sitä ei pitäisi unohtaa. Ihmiskauppa on ollut ennen maahanmuuttokriisiä ja sitä tulemaan myös maahanmuuttokriisin jälkeen, sillä kaikki nämä suuret saapumiserät, kuten mainittu aikaisemmin, luovat haavoittuvaisuuksia, tekevät ihmisistä helpompia saaliita rikollisverkostoille ihmiskauppia. Eli jos vielä jaksatte kuunnella, niin tärkeää on sanoa, että pitää olla käsitelty selkeä, ja koska puhun tässä kanssa parametrin jäsenelle, niin tällä on lisäarvoa. Huomataan, että usein ihmiskaupan vastainen koordinaattori mainitsee, miten tärkeää on tämä käsitteellinen selkeys, conceptual clarity, kuulla muun muassa, että ihmiskauppaa käytetään salakuljettamisen kanssa samassa yhteydessä, niin eikä on samat termit, ne eivät ole sama ilmiö, niihin on, niiden välillä on yhteyksiä, mutta ne eivät ole sama rikos. Kuitenkin maahanmuuttajat, jotka ovat salakuljetettu. Se ei tarkoita sitä, etteikö, etteikö heihin olisi kohdistunut väkivaltaa tai muita kauheuksia. Mutta ihmiskauppa on hyvin selvä rikos henkilöä vastaan. Välttämättä kansainvälistä rangaistusta ei ole tapahtunut, sitä voi tapahtua maassa itsessään. Ja se ei lopu rajan ylittämisellä tai jatkua sen jälkeenkin on tärkeää korostaa tätä sillä tällä tapaa, sillä muuten emme voi suojella tarvittavia ihmisiä. Eri velvoitteita on olemassa jäsenvaltioille, joten pyydämme myös jos ajatellaan diskurssia, että varmistetaan, että ihmiskauppaa mikä tässä, termiä käytetään samalla tapaa kuin salakuljettamista tietyissä kielissä, tietysti latinalaisissa kielissä se ei ole helppoa, mutta Haluamme ottaa tämän esille. Kiitos. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin. Thank you very much. Kiitos. Kiitos äh, viimeisestä kommentistanne, mitä on ihmiskauppa ja mitä se ei ole. Tämä on hyvin tärkeää meidän päätöksillemme täällä Euroopan parlamentissa. Siellä on vielä kysymys vai? Clarification by Ihan selvennys vaan. Luulen, että kuulin teidän sanovan, että Euroopan unioni vaatii maita asettamaan valvojan järjestely jokaisessa maassa. En usko, että tämä oli tilanne, vai kuulinko väärin? Ymmärsinkö teidät väärin? Indeed, the Anti-Trafficking Directive. Kyllä, tässä direktiivissä on oikeudellinen velvollisuus nimetä tällainen valvoja äh, lapsille, jotka ovat olleet ihmiskaupan uhreja. Haluaisin sanoa, että tämä on nyt siis kysymys ihmiskauppadirektiivistä. Ja äh, lapset, jotka eivät ole ihmiskaupan uhreja, eivät äh, suoraan ole tämän alaisia, tämän lainsäädännön. Muita oikeudellisia välineitä EUn tasolla on, mutta ne eivät ole yhtä selkeitä kuin tämä ihmiskauppauhridirektiivi, jossa on nimettävä tällainen valvoja. Eli me olemme julkaisseet tästä myös käsikirjan, olemme seuranneet 27 jäsenvaltion käytänteitä, 28 jäsenvaltion käytänteitä ja tätä kautta sitten on ehkäpä helpompi käynnistää tällaista kansallista järjestelmää äh, valvojan nimeämiseksi tälle lapselle, joka on ihmiskaupan uhri. Mutta toki voisi olla muunlaisiakin menettelytapoja. Toivon mukaan tämä nyt selkeytti. Uh, mm, kiitoksia, kyllähän se selvensi. Halusin vain to- todeta, että lasten kauppaamisesta on näyttää olevan aika lyhyt matka sanoa sitä, että kaikki maahantulijat tai kaikki alaikäiset, yksinmatkustavat alaikäiset joutuisivat saamaan tällaisen valvojan. Se on huomautettu tässä kertomuksen, jonka tuotimme, että tiedämme, että ainakin 10 000 näistä lapsista on hävinnyt. Ja nämä ovat ne, joista tiedämme. Varmasti heidän lisäksi on valtava luku vielä sellaisia lapsia, jotka ovat kadonneet. Eli siksi on hyvä nimetä henkilö, joka tietää, missä tällainen lapsi on tai joka vastaa hänestään. Silloin on paljon parempi mahdollisuus pysäyttää tällainen. Ja epäilen, että olette kanssa samaa mieltä siinä, että tuhannet niistä, jotka ovat hävinneet, ovat itse asiassa joutuneet sitten ö, ihmiskaupan uhriksi. ai. ai, ai clearly, uh, Mitä on tärkeää painottaa on se, että minä puhun tietystä näkökulmasta. Äh, minä olen siis äh, EUn äh, ihmiskaupan torjunnan koordinaattori, joten oli lapsi sitten alaikäinen eli ei, ja joutuuko hän sitten ihmiskaupan uhriksi. Ja multa osin komissiohan on myös sitoutunut viemään eteenpäin kansainvälisiä standardeja ja me työskentelemme nyt tällaisen tiedonannon parissa, jossa käsitellään nimenomaan kaikkien lasten suojelua maahanmuuton yhteydessä. Ja tällainen valvoja olisi ehkäpä yksi tekijä tässä yhteydessä. Minä tiedän, että ne lapset, jotka ovat eh, olleet turvapaikkajärjestelmässä. Eh, siellä on nimetty näitä valvojoita, mutta tämä uusi tiedonanto saattaa ehkäpä tarjota vielä enemmän ohjausta tästä asiasta. Mitä voin teille kertoa vielä tämä käsikirja, jonka laadimme, siinä varmasti on otettu mukaan eri lapsikategorioita ja sitä voidaan käyttää paljon laajemmin, ei ainoastaan ihmiskaupan uhreihin. Ja tämä oli se ajatus, kun me tämän kirjan laadimme. Se on tarjolla kaikilla EUn virallisilla kielillä, jotta se olisi helpompi, helpommin käytettävissä kansallisella tasolla. Ja te löydätte sen tuolta EUn ihmiskaupan torjunnan verkkosivultamme. No tästä on kovasti hyötyä. Jos todetaan, että 10 000 lasta on kadonnut, niin on vaikea ajatella, etteivät he kuuluisi tämän lainsäädännön puitteissa, josta puhutte. Siksi olemme tietysti myös tästä huolissamme, myös tästä ihmiskaupan näkökulmasta katsottuna. Point. This is also... Loppuun vielä niin tästä syystä Schengenin tietojärjestelmässä, joka sinä on nyt käyttänyt tämä uusi operatiivinen väline, jonka myötä viranomaiset voivat lisätä tietoja, voivat lisätä hälytyksen siitä, että kyseinen lapsi on kadoksissa tai hän on yksin tullut tai että hän on ihmis, vaarana jotain ihmiskoulutuksia, joten meillä on korkeat toivot siitä, että tämä toimii hyvin ja sitten on dataa myös tulevina vuosina lisää. It's really an, uh... Kiitos. Tämä on hyvin hankala ongelma. Osa kadonneista lapsista meni toiseen valtioon, emme tiedä, missä he ovat nyt. Ehkä perheissä tai... No meillä on suuria ongelmia ihmiskaupan kanssa. Tämä on epäselvä. Europolin tämän luvun tunnettekin jo, ja meillä ei ole tarpeeksi kattavia tietoja, joilla voidaan osoittaa, että missä ihmiset ovat. Emme tiedä, ovatko he uhreja vai eivät, tämän ongelma. Tämä osoittaa sen, että monia toimenpiteitä tarvitaan lasten hyväksi. Tarvitaan erityistoimia, joilla voidaan suojella lapsia. Tässä puhutaan, täällä puhutaan useimmiten tästä asiasta hieman, mutta tarvitsemme yhteistä lähestymistapaa kaikissa oikeudellisissa järjestelmissämme, eli Euroopan turvapaikkajärjestelmissä tarvitaan erityismenettelyjä lapsille. Tämä on selvää. Ja meidän pitäisi toimia yhteistyössä, jotta tähän tulokseen päästään. Tämä on minusta hyvin tärkeä asia. Ja sitten vielä sanoisin, että meidän pitää puhua datasta, tiedoista. Meillä ei ole tarpeeksi tietoja ja meidän pitää saada tietoja jäsenvaltioilta, sanoittekin niin myös. Lisäksi jäsenvaltioita otetaan vakavasti ja kyllä, tämä saattaa olla suuri ongelma. Ja oli hienoa kuulla teitä, kiitos että tulitte paikalle. Kiitos esityksestänne, selityksestänne, vastauksistanne. Tämä oli meille hyvin tärkeää. Palataan asiaan tulevina kuukausina ja myös oikeudessa kehyksessämme. Kyllä, ja nyt äh, niin esittelen tämän äh, työpajan tulokset äh, seuraavassa, tässä myöhemmin iltapäivällä viimeisessä osiossamme. Ja nyt teillä on hieman vapaa-aikaa, jokunen minuutti. Meillä on tauko kello varttia voille neljään asti. Sitten tapaamme <coughs> täällä. Voitte jäädä tänne, voitte mennä kahville ja palata, mutta muistakaa tulla takaisin viimeistään varttia vaille neljä. Kiitos.